toivekkaalta tulevaisuuden kuvalta. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Tähän päätän tämän esityslista kohdan käsittelyn. Äänestys pidetään huomenna kello 11.30. Seuraava istunto myöskin on huomenna tiistaina 11. kesäkuuta 2013 kello 8.30-14 ja kello 15-23, kuten tänäänkin. Esityslista on julkistettu ja löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta.